parlamentin ja neuvoston välillä, että asiat saadaan hoidettua mitä pikimmin niin, että vihdoinkin saadaan eurooppalainen yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Kiitos. Grazie, signora commissaria. Kiitokset äh, komission edustaja. Nyt siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalle, jossa on kysymyksessä Euroopan unionin välittömät tukitoimenpiteet Italialle ja muille jäsenvaltioille, joihin kohdistuu epätavallisen suuria muuttovirtoja. Ja annan saman tien puheenvuoron Rova Vesilä Maaströmille, komissiodusta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja hyvät jäsenet, kiitos tästä ajankohtaisesta keskustelusta. Se vaatii huomiotamme. Komissio seuraa tilannetta hyvin läheisesti ja Frontex on lähettänyt kaksi asiantuntijaa paikan päälle. Noin 5500 tunnisialaista on nyt tullut Italian rannikoille viime päivien aikana ja Äh, määrät ovat äh, viime vuorokauden aikana hieman vähentyneet. Useimmiten kyseessä on kolmekymppiset miehet, mutta 34 naista ja 108 lasta. 27 äh, salakuljettajaa saatiin tunnistettua. Nämä tule, henkilöt tulevat Italian rannikoille ja aiheuttavat muutut, mu, paineita Italian vastaanotto keskuksille, erityisesti Lampedusassa lauantaina. Meillä on ollut Italian sisäministeriön kanssa yhteyksiä ja saimme nyt kiistaa kirjeen virallista EU-apua varten. Me olemme valmiita auttamaan sekä Italiaa että Tunisia. Tämä on koko EUlle tärkeä kysymys, ei pelkästään kahdenvälisten suhteiden kannalta komissio ja Frontex ryhtyivät katsomaan, mitä voidaan tehdä lyhyellä ja pitkä keskipitkällä aikavälillä. EUn reaktion pitäisi perustua solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä ja me olemme valmiita auttamaan Italiaa, mutta meidän lähestymistapamme perustuu myös solidaarisuuteen Tunisian suuntaan ja sen demokraattiseen kehitykseen. Lady Ashton sanoi tästä eilen tunisialaisille virkaveljilleen. Hän tarjosi heille poliittista ja taloudellista taloudellista tukea. Italian auttaminen tässä tilanteessa. Meillä on konkreettisia menetelmiä ja raha, rahoitu, rahoitusapua. Me voimme pakolaisrahaston kautta lisätä jo korvamerkittyä rahoitusta. Tämä kattaa kattaa majoitusinfrastruktuurit, materiaalin, eh, lääkkeet, sosiaalituki, eh, erilainen psykologinen tuki ja sitten eh, kieli, juridinen ja muu avustus. Me olemme pyrkineet myös Euro- Euroopan rajarahastosta pyrkineet irrottamaan rahaa ja Italia voi pyytää Euroopan uutta Valetan turvapaikkavirastoa Eh, ottamaan yhteyttä muihin kansallisiin. Mitä sitten tulee ulkorajavalvontaan, niin Frontexin operaatio voidaan eh, perustaa ja olen ollut yhteydessä Frontexiin ja olemme katsoneet, mitä teknisiä edellytyksiä tämä vaatisi. Yleisesti tällainen keskustelu luonnollisesti eh, riippuu siitä, että jäsenvaltiot vapaaehtoisesti tukevat eri tavoin vastaanottajaa. Mutta haluan vakuuttaa teille vain asian, liittyen äskeisen keskustelun, koska eh, eh, eh, nämä operaatiot poikkeavat maarajoilla ja merirajoilla, niin tämä ei tule, tule mitenkään olemaan ristiriidassa Kreikan maarajaoperaation kanssa. Nyt pitäisi katsoa herkkiä haavoittuvia ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat erityistä suojelua kuten kansainvälisten sopimusten ja EU-lainsäädännön perusteella on tarpeen antaa. Jo nyt Italian viranomaisten kanssa voimme sopia, mitä toimia seuraavaksi täytäntöön pannaan. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, Luonnollisesti meidän pitää kehittää myös keskipitkän tähtäimen strategiaa. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan rajavalvonta, joka on tehokas, ja toisaalta sitten strategia, jolla tuetaan demokraattista talouskehitystä. Tunisian pitäisi myös omia rajojaan suojata, jotta salakuljettajat, ihmissalakuljettajat ja, ja, ja pakenevat vangit voivat hyötyvät tästä tilanteesta. On tärkeää, että Tunisia suostuu ottamaan takaisin ne pakolaiset, jotka ovat pyrkineet EUn alueelle jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua. Katsomme myös sitä, miten voisimme EU tukea tarjota kohdennetummin Tunisian eri alueille, erityisesti maan eteläosiin. Johdonmukaisempi lähestymistapa poliittisen ja taloudellisen kehityksen tukena tarkoittaisi sitä, että ihmiset voivat tulla EU-hun laillisesti tarjoamaan omaa asiantuntijuuttaan. Nyt Välimerellä puhaltaa tuulet, puhaltavat uudet tuulet, jotka saavat, saattavat tuottaa tuoda Tunisialle ja muille Välimeren maille positiivista kehitystä. Ja senpä takia Lampedusan tilanne ei saa estää meitä tarjoamasta takuita ja tukea uuden demokratiakehityksen tiellä, koska se on näille maille hyvin tärkeä poliittisesti ja taloudellisesti. Grazie, signora Malmström. Kiitos, Rova Malmström. Ja nyt käynnistämme keskustelun. Ensimmäisenä puhujalistalla on herra Busutil, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Humanitaarinen hätä Italiassa ja erityisesti Lampedusan saarella, koska kyse on todella humanitaarisesta hätätilanteesta, niin tämä vaatii, että me toimimme pikaisesti, kiireellisesti. Ehdotan viittä toimea. Ensinnäkin tällainen hätäsuunnitelma Tunisian ja Egyptin suhteen niin, että ne saavat konkreettista apua. Mutta samalla niiltä odotettaisiin, myös Tunisian viranomaisilta odotettaisiin eh, yhteistyötä rannikon sulkemiseksi niin, että laittomat siirtolaiset eivät pääsisi alueelta enää lähtemään. Toiseksi tarvitaan ehdottomasti eh, Frontexin nopean toiminnan eh, joukkojen toimintaa Eli ei niin, että vain kaksi Frontex-edustajaa lähetetään paikalle, ei vaan, että Frontexin edustajat siirtyvät paikalle nyt. Kolmanneksi Italia tarvitsee konkreettista apua tuhansien ihmisten vastaanottamiseksi, niiden tuhansien, jotka Lampedusaan ovat saapuneet. Ja suoraan sanottuna komission jäsen, en ymmärrä, kun te sanotte, että IASO lähettää asiantuntijansa paikalle, kun tämä <laughs> EU-viranomainen ei edes vielä ole toimiva Eli on tehtävä jotain muuta. Neljänneksi meidän on autettava kotiin palauttamissa toimissa. Siis ihmiset on palautettava kotiinsa välittömästi ihmiset, jotka eivät turvapaikkakriteereitä täytä. Heidät on palautettava Tunisiaan välittömästi, koska sieltä he tulivatkin. Ja lopuksi täytyy muistaa, että sopimuksessa meillä on artikla 80, joka selvästi toteaa, että siirtolaispolitiikan tulee perustua solidaarisuuteen ja tasapuolisen taakan jakoon. On korkea aika komission tätä artiklaa täytäntöönpanna. Kiitos. Kiitos, herra Busutil. Seuraavaksi herra Lopes Aguilar, minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Olen sitä mieltä, että suuri enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä tervehtii varsin äh, myönteisesti niitä tapahtumia, joita olemme saaneet viime aikoina seuraavalla Välimeren eteläpuolella, mutta yhtäaikaisesti tiedämme kuitenkin, että tämä tasa-arvo ei toteudu ja tällä tulee olemaan vaikutuksia myöskin raja maiden muuttovirtaan. Kuitenkin Lissabon on, sopimus on voimassa 68, 77 ja 80 artiklat äh, säätävät kuitenkin solidaarisuudesta äh, silloin, kun äh, tällainen yhteinen haaste kohtaa Euroopan unionin. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Euroopan unionia unionimaista mitään ei saa jättää yksin, ei Espanja, Kreikkaa, Malta tai, tai Italiaa. Me emme sitä paitsi ole käymässä keskustelua nyt Frontexista ja, ja, ja sen toiminnasta. Nyt on kyse poliittisesta kysymyksestä ja, ja varojen ja resurssien tasa-arvoisesta jakamisesta niihin maihin, joissa sitä tarvitaan, ja myöskin demokratian syventämisen haaste liittyy selkeästi tähän, niin kuin liittyy myöskin raja, rajojen äh, valvontakin. Äh, eli valtaisa haaste äh, meillä kaikilla on edessä. Kiitos herra Lopes Aguilar ja seuraavaksi Rikolori Naldi puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies, arvoisa Rova Maaström. Arvon kollegat, Damaskossa Italian ulkoministeri totesi, että että muuttovirtaiset lähtemaat haluavat vahvistaa kehitystä. ja, ja kuitenkin näyttää siltä, että vastuu ollaan heittämässä Euroopan unionin harteille ja tässä tapauksessa Italialle niin kuin yleensä. Eurooppa puhuu yhdellä äänellä silloin, kun se sille parhaiten sovi, sopii. Nyt kuitenkin kysymyksessä on eh, tilanne, jossa Afrikan diktatuurit ovat eh, hajoamassa ja, ja toiset taas eh, kuitenkin jatkavat diktatuurin tieltä ja, tiellä ja, ja varoja keskitetään joidenkin harvojen käsiin. Kuitenkin Euroopan unioni tähän mennessä antanut Italialle vasta aivan liian vähäiset varat käyttöön, varsinkin kun kyse on siviilit hallinnointiin tarkoitetusta rahoista, eikä suinkaan tähän tarkoituksen asetusta varoista. Erilaisia poliittisia pelejä näyttäisi olevan niiden poliittisten julkilausumien taustalla, joita olemme saaneet kuulla. Tämä on asia, joka koskee meitä päivittäin. Se ei onnistu, jolle jarrutusta voida saada aikaiseksi ja, ja asia on sitä paitsi puututtava nyt nopeasti. Tarvitaan demokratiaa, kehitystä, kansainvälisten lakien <clears throat> noudattamista ja Euroopan arvojen panostamista ja ennen kaikkea demagogiasta on nyt päästävä. E- rouva Lohmiller, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kun otsikkona on Italian ja muiden jäsenvaltioiden tukeminen, niin tässä tehdään mielestäni virhe siinä, että ainoastaan Välimeren rantamaat nostetaan tässä esiin. Meidän tulisi tämän sijaan katsoa niitä ihmisiä, jotka tulevat Välimeren yli. Jos otamme eh, tilanteen vakavasti, meidän tulisi aivan ensin katsoa, mikä näiden ihmisten tilanne kotimaissaan on, ja meidän tulisi heillä heidän ihmisoikeuksiensa toteutuminen taata. Ei näitä ihmisiä voida palauttaa ja rajoja sulkea tiukasti Täällä on puhuttu toistuvasti siitä, miten Frontex voi olla tässä tilanteessa hyödyksi. Kyllä Frontex voisi olla hyödyksi, jos se suojelisi näitä pakolaisia ja pelastaisi heidät, mutta se, että pakolaisveneet palautetaan, niin kuin olemme nähneet toistuvasti. Näin ei saa tapahtua. Frontexilla on uusia toimivaltuuksia ja toivon, että saadaan aikaan konkreettisia parannuksia, läpinäkyvyyttä lisäämällä ja todella ihmisoikeuksia toteuttamalla. Samalla meidän on aivan ilmeisesti autettava Tunisiaa samaan aikaan sellaisen talousjärjestelmän, että ihmiset voivat luottaa tulevaisuuden näkymiinsä omassa kotimaassaan esimerkiksi kaupan kautta ja eri hankkeiden tukemisen kautta meidän tulisi tukea Tunisian talouskehitystä. Näin nämä Tätä kautta voidaan myös luottaa demokratian kehittymiseen. Toistuvasti monet jäsenvaltiot ovat jättäneet muut, välimeren, tai muut jäsenvaltiot välimeren alueella yksin esimerkiksi Lampedusan saari tai Malta tarvitsevat todella apua. Ja meidän on saatava aikaan sitovat säännöt siitä, että myös pohjoiset jäsenvaltiot ja Keski-Euroopan jäsenvaltiot ottavat vastaan näitä pakolaisia, mutta poliittista tahtoa ja konkreettista solidaarisuutta ei juuri näy. Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Eera Tavarisille. Minuutti. Obrigado. Kiitos. Arvoisat kollegat, me emme voi puhua Lampedusan ongelmasta ilman, että miettimme Tunisia ja Tunisian presidentin aikaisempia toimia, jotka ovat aiheuttaneet tämän muuttovirran. Nyt kun monet ovat viitanneet Frontexin, on selvä, että meidän on taattava se, että, että Tunisian tapauksessa Frontex toimii. Mutta tämä on osoitus siitä, että meidän muutto- ja maahanmuuttopolitiikkamme ei ole järkevällä pohjalla. Ajatellaan vaikkapa herra Gaddafin toimia. Mitä me teemme sellaisessa tapauksessa, kun esimerkiksi Välimeren pohjoispuolen eteläpuolen maista, Pohjois-Afrikasta lähtee valtavat määrät ihmismassoja äh, kohti Euroopan unionia. Me emme voi ottaa tällaista yksin silmäistä äh, lähestymistapaa käyttöön, vaan asia on käsiteltävä kokonaisuutena. Mielestäni äh, tällainen yksisilmäinen politiikka on nyt tullut tiensä päähän. Me tarvitsemme nyt yhteistä, yhteisiin arvoihin ja, ja haasteisiin perustuvaa politiikkaa. Siellä on Kiitokset. Herra Tavares, edustaja Kamp haluaa esittää teille kysymyksen sinisen kortin puitteissa. No, ha colore. Ei, aha, teille tuli, näkö, tuli väärä väri mieleen. No niin, selvä, asia selvä. Saatte anteeksi eteenpäin. Ja edustaja Provera, seuraavaksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Tällaisessa kiireellisessä tapauksessa ja tilanteessa on löydettävä nopeat poliittiset ratkaisut. Italiassa äh, tarvitaan seuraavia asioita. Frontex äh, on <clears throat> otettava täyspainoisesti käyttöön ja operatiivinen toiminta on, sitä on tehostettava. Europolin tukea tarvitaan myöskin, koska mahdollisia terroristisia taustojakin on löydettävä, löydettävissä näistä muuttovirroista. Eli Frontexin nopea toiminta on välttämätöntä. Nämä eivät kuitenkaan millään tavoin toimina auta Magret-maiden rakenteellisten ongelmien ratkaisussa. Tarvitaan esimerkiksi vapaata lehdistöä, ihmisoikeuksien noudattamista, mutta jotta tämä kaikki voisi toteutua, on lisättävä demokratiaa, demokratiakehitystä, nimittäin työllisyyttä, uutta työ, uusia työmahdollisuuksia, kehitystä ja vakautta ei saada aikaiseksi ilman, että toimenpiteet ovat todella kattavat. Kiitokset, herra Provera. Seuraava äh, puheenvuoro, äh, herra Barry Madlener, minuutti. Kiitos puhemies. Todella Euroopassa on hätätilanne. Euroopan äh, virtaa islamististen pakolaisten barbaarinen virta Pohjois-Afrikasta. He ovat osaistaan terroristeja ja näiden tuhansien lisäksi sadat tuhannet suunnittelevat aivan samaa. Euroopan rajat vuotavat. Italia on ulkoraja ja Frontex ei ole tilanteen tasalla. Minä haluaisin kysyä neuvostolta ja korkealta edustajalta Ashtonilta artiklasta 28, jossa vaaditaan neuvostolta voimakkaita toimia tämän siirtolaisvirran estämiseksi. Älkää pyytäkö meiltä rahaa oman sontanne siivoamiseen äh, äh, ja Berlusconille vaan tiedoksi, että juoksen vähän vähemmän hameiden perässä niin, että saisit hommat hoidettua siellä. Madlener, ora, Kiitokset, herra Mario Mauro. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Grazie, signor presidente. Kiitos puhemies. Komissaari, haluan aluksi esittää kiitokset eh, teille eh, siitä eh, sitoumuksesta, jolla tätä asiaa työstätte. Tiedätte, että kysymyksessä on humanitaarisesti ottaenkin jo hätätilanne. Toisaalta äh, kuitenkin humanitaarinen äh, kriisi syntyy muista äh, ongelmista ja ne koskevat koko Maghreb-maiden aluetta. Eurooppa ei näköjään pysty saamaan aikaiseksi uutta, tiukempaa välimeren strategiaa. Tähän mennessä kaikki hankkeet ovat epäonnistuneet. Myöskin Lissabonin hanke tältä osin epäonnistui. Nyt on nähtävissä tulokset. Meidän on, meidän on suorastaan velvollisuus tehdä jotain asiaa eteen. Ja nyt kun puhumme tällaisesta ja odotamme neuvostotoimia, neuvosto ei ole edes läsnä salissa. Kyse on äh, koko Välimeren alueen demokratia- ja rauhahankkeesta. Kun Neuvostoliitto hajosi, kaikki puhalsivat yhteen hiileen. Me saimme aikaiseksi yhteisen ratkaisun. Ja, ja esimerkiksi monet puolalaiset otettiin avosylin vastaan. Me halusimme silloin toimia yksissä tuumin ja olla soli, solidaarisia. Nyt tällaista solidaarisuutta ei löydy. Sinänsä hyvät aikeet ovat aivan tervetulleita, mutta odotamme kyllä enemmän. No, Kiitokset eh, herra Mauro. Nyt eh, kysyn teiltä, otatteko vastaan herra Portasin esittämän kysymyksen? Kyllä, sopii. Olkaa hyvä, herra Portas. Puhemies, eh, tästä asiasta voidaan käydä keskustelua ja voin puhua sinun kanssasi, mutta ratkaisun löytäminen maahanmuuttokysymykseen ei ole kovinkaan helppo. Kyse ei missään tapauksessa ole pelkästään rajavalvonnasta tai poliisikysymyksestä. Ei, kyse on paljon laajemmasta sosiaalisesta, koko väestöä koskevasta kysymyksestä. Jos tästä asia, näkökulmasta asiaa nyt tarkastelee, niin voidaanko hyväksyä se, että – Frontexin tehtäväksi annettaisiin palauttaa tunisialaiset Tunisian, jossa he kuitenkin joutuvat vankilaan. Ja kuitenkin samanaikaisesti me olemme diplomaattisella tasolla sopineet ja, ja sitoutuneet siihen, että, uhara että vaarassa olevia ihmisiä suojella. Joten miten voitte esittää tällaista toimenkuvaa Frontexille? Ringrazio. Kiitokset tästä kysymyksestä. Kuitenkin ainoastaan muutama päivä sitten Magret-maiden valtuuskunta matkalla puheenjohtaja Van Serin kanssa sovimme siitä, että lainsäädäntöä tullaan tällä saralla todella suuresti muuttamaan. Tällaisen vakuutuksen saimme Tunisiassa – ja uskomme todella syvästi, että asia on saatavissa muutos ja vielä lähitulevaisuudessa. Mauro. Kiitokset teille. Halutaan esittää vielä toinenkin kysymys edustaja Meisen. Ah, tämä kysymys esitetään edustaja Mätlenerille. Va bene, prego. Mm-hmm. Sopiiko näin? Selvä. Edustaja Melenkon. Vuole rivolgere la domanda? Haluatteko esittää kysymyksenne? Olkaa hyvä. Oui, c'était l'antépénultième orateur. Niin edelliselle puhujalle halusin kysyä häneltä, mistä hän on saanut tiedon siitä, että henkilöt, jotka ovat Lampedusan saarella, ovat islamisteja ja äärisellaisia. Voisitteko kertoa tämän taustaa vai onko tämä teidän oma mielikuvituksenne tuotetta? Prego, onorevole. Prego, può rispondere. Teillä on nyt vastausmahdollisuus. No on yleisesti tunnettu, että ihmiset, jotka Libyasta tulevat, ovat äh, islamistisia ja on myös tunnettu, että mukana on koko joukko rikollisia ja myös terroristeja. Kyllä minä oletan, että tämä on yleistä tietoa täällä. Jos te ette tätä tiedä, niin te olette kyllä erittäin naivi. Bene, andiamo avanti. Hyvä. Sitten eteenpäin ja seuraava puheenjohtajassa oli minuutti. Kiitos puhemies ja komissaari arvon kollegat. Olemme tyytyväisiä siitä, että saamme käsitellä asiaa yhdessä Euroopan komission kanssa. Kyse on Pohjois-Afrikan muuttovirroista. Olemme saaneet nähdä, miten henkilöt saapuvat Äh, Lampedusan saarelle, heidän identiteettiä ei pystytä määrittelemään ja, ja vastaanotto-olosuhteet äh, ovat äh, kestämättömät. Ja, ja Italia ei pysty valvomaan laitonta maahanmuuttoa. Kyse ei ole kuitenkaan Italiaa koskevasta ongelmasta. Ongelma kattaa koko Euroopan ja siksi tarvitaan lisää ponnistuksia. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin koordinaatioiden koordinaattujen poliitikkojen puitteissa, niin kuin jokainen tietää. Ja te tiedätte varsin hyvin, että asiaan liittyy poli, polemiikkia ja, ja Italia on, niin kuin nyt puheenaiheena on, pyytänyt apua. Mitä vastatte tähän? Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bitsotto. Minuutti. Yli 5000 henkilöä on tälläkin hetkellä saapumassa Italian ja sieltä he jatkavat matkansa Ranska, Saksa ja niin edespäin. Kuitenkin samanaikaisesti tiedämme, että vastaavista lähteistä on tullut Euroopan unionilla jopa 11 000 vaarallista tai rikollista maahanmuuttajaa. Euroopan komissio on hyväksynyt sen, että asia tarkastellaan lähemmin ja se perustuu viimeaikaisiin tapahtumiin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että valvonnan järjestäminen on hankalaa ja, ja, ja rohkeutta puuttuu, jotta valvonta voitaisiin järjestää sinne, missä sitä tarvitaan. Mitä voin kertoa omille äänestäjille, koska he pelkäävät tilanteen riistäytymistä käsistä? Minkälaisia vastauksia minulla on heille tarjottavana? Zot, Kiitokset eh, Rova Vitsotto ja sitten puolitoista minuuttia seuraava puhuja herra Salvatore Jakolino. Puhemies, eh, niin kuin tiedätte, Välimereltä löytyy yksinäinen saari, Lampedusan saari, ja jo vuonna 2008 40 000 henkilöä äh, saapui Lampedusan äh, saarelle, ja tämä perustui niin sanotun äh, ystävyys- ja avunantosopimukselle, joka Libya, Libya ja Italia aikana solmivat. Tämä ainoastaan jäävuoren huippu tilanne on paljon monimutkaisempi. Sen jälkeen Tunisia esimerkiksi on saatu uusi hallitus ja Egyptin tilanne on muuttunut. Ja nämä, mitä ilmeisemmin tulevat vielä muuttamaan tilannetta syvällisesti Välimeren alueella. Itse olen sisilialainen. Joku viittasi täällä vastaanottokeskukseen, jossa harjoitettaisiin jonkunlaista tutkintaa tai mahdollisesti jopa laittomia toimia olisi rekisteröity kyseisessä äh, vastaanottokeskuksessa. Äh, näin ei kuitenkaan usko äh, olevan. Mielestäni Frontexin toiminnalta voidaan odottaa entistä enemmän, niin kuin herra Busutulkin sanoi. Me tarvitsemme nopeaa, konkreettista tilanteen Olemassa olevassa pelin puuttuvaa toimintaa Frontexilta. Ja sama koskee myöskin neuvostoa. Neuvoston on ostettava asia esityslistalle välittömästi. Emme voi enää odottaa. Ja niin kuin sanottu, jokainen ymmärtää, että myöskin Egyptin tapahtumat, mitä ilmeisemmin ovat muuttamassa tilannetta ja, ja ehkä muutaman tunnin kuluttua myöskin egyptiläisiä on koputtelemassa oviamme joten nyt tarvitaan nopeaa toimintaa. Kiitokset. Seuraava puhuja, edustaja Panzeri, minuutti. Kiitokset puhemies. Muuttovirta ongelma on vakava ongelma ja se koskee koko Eurooppaa. Ei kuitenkaan riitä nyt vaan valitella tilannetta ja sen vaikeutta. Meidän on oltava kauas kantoisia toiminnassamme ja oltava myöskin rakentavia vastuu on suuri. Meidän on toimittava välittömästi ja ymmärrettävä, että tarvitaan lisää varoja ja resursseja, jotta tilanteeseen voitaisiin jollakin tavoin puuttua nyt, mutta myöhemmin maahanmuuttajien jakaminen oikeudenmukaisemmin eri Euroopan unionin maihin on myöskin yksi haasteista, jota meitä odottaa. Toisekseen tarvitaan myöskin poliittista toimintaa. Mielestäni naapuruspolitiikan lähempi tarkastelu on tässä uudessa tilanteessa nyt välttämätöntä. Rahoitusalan, sosiaalisen sektorin ja, ja talousalan yhteistyö on välttämätöntä ja sen puitteissa on pyrittävä ottamaan käyttöön ainakin Tunisia yhteydessä väliaikaisjärjestelyjä ja myöskin demokratian lisääminen lähtömaissa on välttämätöntä. Komissari lienee samaa mieltä kanssamme siitä, että nyt on tullut hetki siirtyä sanoista tekoihin. Panseri. Kiitos, herra Panseri. Ja rouva Himenes, seuraava puhuja, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitos, puhemies. Niin, tässä nyt on puhuttu myös terrorismista ja maahanmuutosta, mutta voidaan todeta, että Euroopan unioni on valitettavasti nyt vain toimii tällaisten hätätilanteiden pohjalta, niin kuin nyt tämä viimeisin veneiden saapuminen Lampedusaan äh, Tunisiasta. Ja tämä saattaisi, tästä saattaisi tulla todella suuri asia. Tämä on hyvin hankala, vaikea asia ja meidän kaikkien ää, omalla tunnolla ovat ne ää, ihmiset, jotka joutuvat kärsimään tästä jatkuvasta vaikeasta tilanteesta. Me emme ole sanoneet, että nyt asioihin on saatava joku roti ja meidän on myös kerrottava kansalaisillemme, että tämä tilanne tällaisena ei toimi ja yhteinen turvapaikkapolitiikka on edelleen pelkkä unelma. Jäsenvaltiot eivät sitoudu myöskään asiaan tarpeeksi rahoitusta myöntämällä. Meidän on toimittava ja luuletteko te todella, että Frontex tällaisena voi taata Euroopan rajavalvonnan turvallisuuden? Minä en usko, että voi. Ja Tunisian, Egyptin ja muiden Maghreb-maiden kansalaiset saattavat jatkossakin etsiä parempaa tulevaisuutta Euroopasta e, ja meidän täytyisi auttaa heitä heidän omissa kotimaissaan. Tarvitaan solidaarisuutta, vastuullisuutta, mutta ennen kaikkea, kun asiasta puhutaan, tarvitaan todellista yhteistä turvapaikkapolitiikkaa nyt enemmän kuin koskaan. Kiitokset ja nyt siirrymme Catch the Eye menettelyyn. Meillä on 17 puheenvuoropyyntöä ja siksi meidän on pysyttävä puheajoissa maksimissa minuutti. Roberta Angelilli, ensimmäinen puhuja. Euroopasta. Niin kuin tiedätte, maahanmuutto kysymyksissä e- Euroopan unioni on vaikuttanut pitkään nukkuva ruususen unta. Nyt kuitenkin hetki on koittanut, maahanmuuttokysymykset on kokonaisuutena kiireellinen asia, johon on löydettävä strategiset ratkaisut, ja tämä koskee erityisesti Välimeren aluetta. Emme voi kuitenkaan olla huomaamatta, että Barcelonan prosessi ei edes lähtenyt koskaan liikkeelle. Nämä ovat kuitenkin aiheita sellaisia, että ne edellyttävät tietyiltä mailta, esimerkiksi Italialta, Maltalta ja, ja monelta muilta mailta tiukempia toimia kuin muilta. Ja näyttäisi siltä, että tässä valossa jotkut maat vetävätkin verhot eteen ja jäävät vaan tarkkailemaan tilanteen kehitystä. On puhuttu siitä, että Frontexilla on paljon tehtävää tällä saralla, mutta poliittisia toimia tarvittaisiin enemmän kuin pelkkää Frontexin operatiivista toimintaa. Siksi odotankin kiireellisiä toimia myös Euroopan komissiolta, että Lampedusan tilanne saataisiin ratkaistuksi. Asku. Seuraavaksi herra Vasku, minuutti. The rapid developments in North Africa and the Middle East Äh, nämä kehitykset Pohjois-Afrikassa ja Itä, äh, Lähi-idässä ovat johtaneet siihen, että Eurooppa vaikuttaa niin vauraalta, että sillä, sillä ei olisi mitään suuria haasteita edetä. Kuitenkin nyt sitten äh, tämä tilanne ei nyt näytä päättyvän. Ja, ja tämä saattaa olla meidän edessämme myös huomenna. Tämä on erityisesti tekninen ja poliittinen kysymys. Nyt kun Pohjois-Amerikasta, Afrikasta tulee yhä enemmän pakolaisia Euroopan alueelle, niin EU tarjoaa niille julkista apua ja pyytää niitä sulkemaan rajansa. Minähän sanoin, että jos me haluamme olla uskottavia, niin nämä tekniset ongelmat, jotka eivät koske pelkästään rahaa ja, ja poliisivoimia, niin pitäisi mennä pidemmälle poliittisissa lausunnoissa. Ja sen takia ne, ne asenteet, jotka nyt joillakin jäsenillä on joten tulokkaita kohtaan, ovat vaarallisia. Meidän pitää myös ulkopuolelle osoittaa, että mikä on meidän kantamme. Kiitokset seuraavaksi Rova Sonia Alfano. Kiitos puhemies ja komissaari. Kiitokset siitä, että olette käytettävissä tämän asian suhteen ja kauaskatsoisesti olette antamassa apua myöskin Italialle. Aivan oikein korostitte sitä, miten tärkeää on tukea Tunisia tällä keskeisellä demokratia siirtymissä hetkellä. Mutta samanaikaisesti haluaisin kuitenkin kysyä, mistä, mi- mihin kaikki ne rahat on, ovat joutuneet, joita Tunisialle on annettu ja joita Libyalle jatkuvasti annetaan. Mihin ne on kanavoitu? Onko demokratiakehitys ollut niiden kohteena? Millä tavalla näitä tukia, apurahoja on käytetty? Vai onko taas todettava, e, että olemme syyllistyneet uudemman kerran virheeseen, kanavoineet rahaa demokratian kehitykseen ja kehittämiseen, mutta kuitenkin rahat on käytetty täysin päinvastaisesti. Ja haluan vielä palata herrojen tavarissa ja Portassa kommentteihin. Jos ajattelemme nyt rehellisesti eh, Tunisian tilannetta, kaikki henkilöt, eh, jotka eh, Lampedusan saarelle eivät suinkaan ole libyalaisia, vaan monet heistä ovat myöskin tunisialaisia – Kuka tietää, ovatko he maahanmuuttajia vai, vai mahdollisesti ainoastaan vain tavallisia ihmisiä, jotka ovat hädän hetkellä ja kaauksen tilassa lähteneet Tunisiasta pakoon. Kuitenkin heidät, jos heidät palautetaan, joku sanoi, että heidät saman tien isketään tyrmään, he joutuvat vankilaan. Onko teillä jonkinlaisia todisteita tästä? Onorevole Alfano. Grazie. Kiitokset, Rova Alfano. Minun on todettava, että sinisen kortin käyttö ei valitettavasti ole mahdollista tässä vaiheessa, kun käydään käsiai-keskustelua. Ja sitten eteenpäin, herra Burgessio. Ringraziamo il commissario. Kiitokset komissaarille kaikesta sitoumuksesta, jota hän on osoittanut Euroopan äh, unioni äh, maksaa 136 diplomaatille ympäri maailmaa aikamoisia palkkoja. Ja, ja nyt kun ajattelen tässä äh, Tunisian sympaattista diktaattoria, jonka kanssa on harjoitettu yhteistyötä, millä tavoin tällainen yhtälö on selitettävissä. Ja sitä paitsi miksei puhuta siitä, miten diplomaatit jaetaan eri maihin. Nimenomaan rajamaat ovat peräänkuuluttaneet tietoa siitä, millä tavoin henkilöitä jaetaan ja, toime, ja minkälaiset toimenkuvat heillä on eri maissa – Tämä on senkin vuoksi tärkeää, että Frontexilta on peräänkuulutettu uusia toimia. Te sanoitte, että kaksi asiantuntijaa on lähetetty. Kuitenkin samanaikaisesti Lampedusalla on tapahtumassa inhimillinen tragedia. Me tarvitsisimme pikemminkin task force-ryhmän. Nyt pitäisi ottaa opiksi menneisyyden virheistä. Jos ajatellaan vaikkapa pelkästään veden puutetta, joka on Lampedusalla näköjään uusi ongelma, niin se olisi nyt kiireellisesti ratkaistava. Totesin kuitenkin vielä kaikille, että Rova Malmströmin pitää poistua Euroopan parlamentista kello 18, joten jos haluatte vielä saada vastauksia, on pysyttävä puhaa, jossa muutoin nimittäin käy niin, että emme saa lainkaan kuulla vastauksia. Herra Kaasa. Eh, Kiitos. Me olemme puhuneet tässä salissa asiasta jo, jo pitkään Välimeren tragediasta, emmekä ole kuulleet ratkaista, ratkaisua. Ö, ei ole oikeaa solidaarisuutta laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tämä tragedia Lampedusalla on todellinen tragedia. Ö, jos Lampedusa sitten tulee tulva, niin sitten kaikki sieltä siirretään Manner-Italiaan. Ja ihmiset tulivat Maltalle, koska meillä, jos se meillä, koska se meillä olisi vielä suurempi strategia. Meidän saartamme ei voi mitenkään laajentaa, eikä meiltä minnekään voi siirtää, emmekä voi muuttaa muuttaa Maltaa valtaisaksi vankilaksi tai vastaanottokeskukseksi. Muiden jäsenvaltioiden pitää osoittaa paljon enemmän sitoumusta ja solidaarisuutta. Pohjoisista jäsenvaltioista pitää saada enemmän tukea, niin kuin tämäkin parlamentin varapuhemies sanoi. Tätä solidaarisuutta ei ole tähän mennessä näkynyt. Onorevole Crocetta. Kiitokset ja sitten edustaja Crocetta. Grazie Presidente. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset komissarille siitä, että hän kiinnitti huomiota myöskin Tunisian tilanteeseen. Rehellisesti ottaen olisi ollut hyvä puhua tästä aiheesta eri otsakkeella. Nimittäin nythän me käymme keskustelua Tunisian tilanteesta – ja kuitenkin esityslistalla lukee, että kyse on kiireellisen tilanteen ratkaisemisesta, muuttovirroista, jotka ovat aiheuttaneet valtavan ongelman esimerkiksi Lampedusan saarelle. Meidän on syytä nyt ymmärtää se, että tällä hetkellä ei kannata käydä keskustelua Frontexista tai siitä, millä tavoin muuttovirrat voidaan pysäyttää. Ei. Nyt puhutaan tilanteesta, joka on syntynyt, kun demokratian puolesta taistelevat ihmiset ovat joutuneet ongelmiin ja, ja sitä varten he ovat pyrkineet esimerkiksi nyt tässä tapauksessa Italiaan. Kiitokset herra Crocetta. Seuraavaksi eh, herra Mölzer. Vastaavaa pakolaisaaltoa kuin nyt Tunisian vallankumouksen jälkeen. Ei ole nähty sen jälkeen, kun kommunismi kaatui vuonna 90. Ja nyt ollaan hyvin yllättyneitä. Ja nyt ihmiset lähtevät, eh, eivätkä halua jälleenrakentaa maataan ja vedota Italiaan, että nämä talouspakolaiset pitää palauttaa kotiinsa. Mutta niin kauan kuin nämä pako- talouspakolaiset eivät palaa vapaaehtoisesti kotinsa, tulemme kärsimään talouspakolaisuudesta. Ja tähän liittyy myös se, että useimmat ovat hyvinvointipakolaisia ja tämä on johtanut yhä uusiin pakolaisaaltoihin ja virtoihin viime vuosina. Jos nyt pyritään äh, turvapaikkahakemusjärjestelmän uudistamiseen sen sijaan, että palautetaan nämä ihmiset välittömästi, niin vain ruokitaan tätä järjestelmää. Silvestri. Kiitokset ja sitten edustaja Silvestris. Presidente. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Kiitokset, eh, kiitokset tästä keskustelua. Kiitokset teille eh, siitä, että kunnioititte keskustelua läsnäolollanne ja niin ikään kiittäisin teitä myöskin eh, siitä, että Euroopan unioni nähtävästi on valmis kiireellisesti auttamaan Italiaa. Haluaisin kuitenkin palata vielä erääseen lauseeseen. Sanoitte, että Pohjois-Afrikassa ja, ja Välimeren alueella uudet tuulet puhaltavat. Se on totta. Jokainen tietää, että äh, uusi äh, tilanne, mitä vaan todennäköisemmin äh, kuitenkin tuo muutoksia myöskin Italiana. Kun tällaiset uudet tuulet puhaltavat, se tarkoittaa myöskin sitä, että myllyt käynnistyvät uudelleen. Me tavallaan rakennamme uusia myllyjä ja käynnistämme niitä uudelleen, koska me haluamme saada aikaiseksi myöskin inhimilliset ja ihmisoikeutta, ihmisoikeuksien mukaiset vastaanottokeskukset muutto muuttajille ja muuttovirroille, mutta jotta tällainen voitaisiin toteuttaa, se edellyttää myöskin varoja ja lisää rahoitusta. Seuraavaksi eh, edustaja Bulder. Kiitos puhemies. On aika erikoista, että tässä yhteydessä on puhuttu paljon siitä, miten tyytyväisiä voimme olla Tunisia demokratiakehityksestä, mutta samanaikaisesti kuitenkin joudumme ottamaan vastaan tuhansia tunisialaisia äh, pakolaisia tai muita henkilöitä. Tämä aiheuttaa suuria paineita Välimeren alueelle. Meidän onkin nyt otettava käyttöön kaikki keinot, jotta voimme löytää vastauksen ja, ja ratkaisun syntyneelle tilanteelle. Kaikki käytettävissä olevat mekanismit on otettava käyttöön tunnisen auttamiseksi, mutta erityisesti tarvitsisimme myöskin selkeyden siitä, onko kyse todellisista pakolaisista vai ei. Näyttää nimittäin siltä, että tältä pohjalta asia tarkastelee monet tunisialaiset ja joudutaan palauttamaan tunnisia. Kiitoksia edustaja Mulder, sitten edustaja Fidan. Kiitoksia puhemies, hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Nämä erityisen suuret maahanmuuttovirrat, jotka ovat tulleet Italian rannakoille Eurooppaan edellyttää meiltä lopultakin yhteistä lähestymistapaa tämän ilmiön edessä. Tässä mielessä vuoropuhelu Italian viranomaisten ja komission välillä etenee myönteisesti. Tavoitteena on löytää vastaus tähän humanitaarisen kriiriin kollega Crocetalle haluaisin sanoa, että ei tässä ole niinkään kysymys niistä viidestä tuhannesta, jotka ovat tulleet tähän mennessä, vaan vaan äh, tulevaisuudesta on useita tuhansia äh, maahanmuuttajia, jotka saattavat tulla rannikoillemme pian, ellei me ryhdy täsmälliseen poliittiseen toimintaan ja meidän on todella kiireesti toimittava. Hätätilanteesta on päästävä yli, mutta sitten tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja tarvitseen Frontexin äh, lisää vahvuuksia ja, ja on parannettava tulijoiden tunnistamis- toimia ja Europolin toimintaa niin, että vältetään mahdollisten rikollisten ja terroristien Euroopan pääseminen. Meidän on toimittava nopeasti. Uskon, että komissio on nyt toiminut hyvin, nyt neuvoston on tehtävä oma osuutensa. Kiitoksia edustaja Finanza, sitten edustaja Lopez Carne. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Minä haluaisin pyytää teiltä erästä asiaa, rouva komissaari, koska tässä nyt puhutaan vähän hysteerisen sävyyn. Haluaisin sieltä, no onko todella nämä 5000 Lampedusan tulleita ovat eh, terroristeja, olosuhteet ovat vaikeat Tämä on aika vaikeaa tietää, onko meillä riittävästi turvallisuusjoukkoja tämän asian toteamiseksi. 5000 on kysymyksessä. Puhutaan siis terroristeista, mutta kysymys on kuitenkin samanlaista pakolaista, jotka tulevat pienillä veneillä. Ja haluaisin pyytää, että tämä asia selvitettäisiin. On tietysti vaikeaa lähteä Lampedusalle käymään, mutta kysymys on humanitaarisesta kysymyksestä. Me tarvitsemme lisää resursseja, joista herra Rinaldi puhuu. Tämä olisi ehkä hyvä tapa käydä paikan päällä ja tietysti myöskin tämä liittyy Tunisiaan. Olisi hyvin tärkeää muistaa myöskin se, että tuolla alueella on paljon kurjuutta ja tätä pitäisi miettiä alueellisen kehityksen puitteissa. Tarvitaan muutosta ja Tunisiassa on olemassa todellisia haasteita. Meidän täytyy todella pyrkiä tähän suuntaan. Kysyn tätä siis komissiolta. La parole est maintenant à Madame Fajon. Seuraavana Rova yksi minuutti. Hvala lepa. Na pragu Europske unije se nam dogaja nova humanitarna... Kiitoksia kovasti. Eh, Euroopan kynnyksellä on meneillään uusi humanitaarinen tragedia Lampedunsa joutuu ottamaan vastaan paljon enemmän vielä vastaan pakolaisia huomenna kuin tänään. Egyptistä pakolaisia on tuhansia matkalla ja rannikkovartiosto ei enää kykene hallitsemaan tilannetta. Meidän täytyy pyydä reagoimaan tähän, mutta me emme voi kuitenkaan reagoida pelkästään leimaamalla pakolaiset rikollisiksi. Eh, <clears throat> mielipiteen ilmaisun vapaus on Euroopassa eh, rajoittamaton. Meidän, meidän pitää eh, kyetä auttamaan, myöntämään se ja auttamaan italialaisia sekä inhimillisesti että rahallisin resurssein. Siellä inhimillinen tragedia menemään. <clears throat> Egyptin Äh, tilanne ei ollut mitenkään äh, äh, ennenkuulumaton. Myöskin muu mukalaisviha valtaa ja Italia tarvitsee apuamme nyt eikä huomenna. Sitten edustaja Van de Kamp, yksi minuutti. Dank, dank u zeer. Um, heel goed, democratische ontwikkelingen in uh, Noord-Afrika. Maar... Kiitoksia. Pohjois-Afrikan demokraattinen kehitys on erittäin hyvä asia, mutta se merkitsee myös velvollisuuksia Euroopalle Pohjois-Afrikan ongelmia ei voida ratkaista yksin Euroopan puolesta ja tässä mielessä olen solidaarinen Italian kollegoiden kanssa. Yksi kysymys komission jäsenelle. Mitä mahdollisuuksia on menettelyiden lyhentämiseksi niin, että hyvin nopeasti saataisiin arvioitua henkilöiden tilanne ja niin, että nopeasti voitaisiin palauttaa Tunisiaan ne henkilöt, jotka eivät ole varsinaisia pakolaisia, koska näemme kyllä, että tänne on tullut suuria nuo ryhmiä nuoria miehiä, jotka ovat tulleet Etelä-Italiaan. Heistä ovat monet varmasti taloudellisia pakolaisia. Meidän olisi tunnistettava todelliset pakolaiset, erotettava heidät että taloudellista pakolaisista. Sitten viestintäongelma. Monet eurooppalaiset ajattelevat, että monet tunisialaiset ovat ovat menossa Italiaan. Tämä on viestintäongelma. Meidän on siis nopeutettava menettelyä ja parantava viesti. Madame Irsch Nadia, yksi minuutti. Sitten Irsch Nadia, yksi minuutti. Puhemies, eh, komissaari me olemme vakuuttuneita siitä, miten Tunisian ja Egyptin demokratiakehitys nyt sitten yhtäkkiä päätyi esityslistallakin, mutta nyt sen kuitenkin Äh, pikkuhiljaa kuva, on vaihtunut äh, iloitsevista äh, pakolaisiin myöskin TV- ja TV-ruuduissa ja lehtien palstoilla. Nyt täytyy nopeasti toimia, että me sitten menetä tätä kullanarvoista hetkeä ja että sitten kaikki jää sitten tästä taas kiinni pakolaisten kohtalosta. Meidän, meidän täytyy viestiä, että ihmisiä on Eurooppaan tulossa, mutta että ovat sitten kuitenkin lähdössä takaisin, koska eivät ansaitse pakolaisen statusta meidän nähdäksemme. Samoin myöskin tässä täytyy muistaa niin sanotun taloudellisten pakolaisten rooli, jos ihmisillä todellakaan ei ole mitään näky, näkymiä. Palaavat yhä uudestaan ja uudestaan meidän rajoillemme. Meillä täytyy myöskin tätä asiaa pyrkiä selvittämään. Tour de Monsieur Kiitoksia sitten herra Salavrakos. Yksi minuutti. Kiitoksia. Tämä Välimeri on tulessa ja nämä siirtolaiset tulvat tulevat pahentamaan tilannetta entisestäkin. Kaikki nämä ihmiset tarvitsevat apua siviili sivistyneenä ihmisinä, mutta meidän ei pidä tässä yhteydessä myöskään unohtaa sitä, että, että su, näistä suurin osa pakolaisista siis on peräisin muslimiväestö, ovat siis muslimitaustaisia ja nyt me yhtäkkiä 35 prosentilla on muslimiväestö jo mantereella noussut muutaman vuosikymmenen aikana 2,7 anteeksi siis nämä, nämä, nämä väestövirrat tulevat kasvamaan ja entisestään lähimmän 20 vuoden aikana jopa 6 prosentilla. Eli, eli e, e, tämä edellyttää tai vaikuttaa Euroopan väestörakenteeseen hyvinkin merkittävästi. Ei tässä voi yhtä maata yksin jättää. Sitten edustaja Keli. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Kuten komissaari sanoi, tuulen suunta on muuttunut. Se puhaltaa voimakkaasti Afrikasta. Se, mitä Itä- Itä-Euroopassa tapahtui 20 vuotta sitten, tapahtuu nyt siellä. Ja nyt mm, demok- demokratian etenemisestä meidän pitää olla yleisiä, mutta toinen puoli on se, että me olemme nyt saamassa turvapaikkaongelma erityisesti Italiaan ja sehän on osa EUta ja se on siis myös Euroopan ongelma ja meidän täytyy löytää ratkaisu ja sen täytyy olla Euroopan ratkaisu. Emme voi sulkea ovea pakolaisilta, mutta samanaikaisesti emme voi myöskään pitää sitä kokonaan auki kaikille maailman pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Ratkaisun täytyy olla moninainen suunnitelma toimintasuunnitelma, jota herra Busuttil tässä on ehdottanut. Ja erityisesti on taattava se, että kotiuttaminen tapahtuu silloin, kun se on turvallista. Ja on myöskin lähetettävä takaisin sellaiset turvapaikanhakijat, jotka eivät tätä statusta ansaitse Euroopan unionissa. Meillä on tiettyä solidaarisuutta Italiaa kohtaan ja meidän täytyy sen mukaan toimia. Mikolasik. Kiitoksia sitten edustaja Mikolasik. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies páni myslím si že e, tu hovoríme o probléme ktorý je celoeurópsky. my musíme vedieť e, e, tämä ongelma, joka meillä on käsissämme, on yleiseurooppalainen, yhteiseurooppalainen. Meidän pitää toimia yhtenäisesti ja solidaarisesti. Me, me nyt on kysymyksessä Tunisiasta Italiaan tulevat pakolaiset, mutta seuraavaksi vuorossa ovat varmaankin egyptiläiset ja seuraavaksi taas jostain muusta maasta. Tuhansittain ja tuhansittain määrä on jatkuvassa kasvussa. Jos tähän ei puututa ajoissa, on äh, sääli, ettei, ettei neuvoston edustaja muuten ole paikalla kuuntelemassa, mitä me tässä puhumme. Meidän pitäisi yhdessä heidän ja komission kanssa löytää kestäviä, järkeviä ratkaisuja. Kuten sanottu, me emme voi ottaa vastaan kaikkia Pohjois-Afrikasta lähtöisin olevia pakolaisia. Ei se ei, ei ole tarpeen eikä tavoitteemme. Heidät täytyy palauttaa takaisin tour de KGI. Ja lopuksi vielä edustaja Kumutsakos. Ευχαριστώ κύριε herra komissaari, mukava nähdä teitä. Tervetuloa Eh, meillä on Lampedusa huomenna vuorossa on Kreta ja, eh, ja eh, Malta. Älkää nyt nauriskelko. Minun maassani meillä on ongelma sama, onko se sitten Brysselissä tai Pariisissa nämä päätökset. Kysymys on eurooppalaisesta ongelmasta, ei pelkästään etelä-eurooppalaisesta ongelmasta. Me tarvitsemme kaipaamme tähän vahvempia toimia. Onhan meillä Europol ja Frontex ja muut tässä tehostamassa valvontaa. Tärkeää on kuitenkin se, että, että, että velkisen kahdeksan vuotta sen perustamista, perustamisen jälkeen mietitään, mitä oikein pitäisi tehdä sitten. Dublin 2 on ihan keskeneräinen vielä. Tämä oli menettelymän puhujalista. Päätän tämän tähän, koska olemme jo tunnin keskustelleen Tästä olen jo päättänyt puhelistani ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle keskustelun päättämiseksi. Uh, Kiitos arvoisa puhemies ja kiitokset kaikille tästä keskustelusta. Jos herra Busuttil olisi kuunnellut alustusta, niin hän olisi kuullut, että lähes tulkoon. Sanoin samoin kuin hänkin, mutta toistan sen mielelläni. Me olemme valmiit käyttämään käytössämme olevia varoja heti paikalla Italian viranomaisten auttamiseksi. Olemme nyt miettimässä, mitä apua he tarvitsevat ja Italialla on paljon kokemusta kokemusta tämän tyyppisten hätätilanteen käsittelyssä, mutta kenties he haluavat ap- humanitaarista apua ruoan, lääkkeiden jakamisessa ja ehkä myöskin tunnistamis- ja ohjaus toimien osalta ja tällä hetkellä juuri konsultoimme heitä. Kyllä, kysymys on Euroopan vastuusta ja sen takia tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja. Meillä on Frontexin henkilöstöä paikalla, mutta tutkimme myöskin mahdollisuuksia ja olemme valmiita aloittamaan Frontex-operaatio mahdollisimman pian, mutta tietysti meidän täytyy vielä keskustella Italian kanssa yksityiskohdista ja tietysti myöskin muiden maiden kanssa, jotka kenties voisivat osallistua tähän. Ja olen iloinen, että Hella Busutil on Frontex-asiassa esittelen niin, että todennäköisesti vielä Frontex saadaan toimimaan entistä paremmin, kun tähän vielä puututaan jos sitten Tunisian vesillä aloitetaan Frontex eh, operaatioiden niin teemme sen tietenkin Tunisian viranomaisten kanssa yhteistyössä, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Me olemme heitä myöskin rohkaisseet ottamaan takaisin kansalaisiaan, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, ja tarkastelemme tätä lakia, ja tiedämme, kuten herra Tavares ja muut tässä sanoivat, toivomme, että uusi demokraattinen hallitus ei tällaista lakia säädä, mutta tietysti tapauskohtaisesti tämä asia on tutkittava. Olemme myöskin valmiita tukemaan Tunisian viranomaisia, neuvomaan heitä raja- ja poliisivalvonnan osalta, mutta myöskin antamaan koulutusta, varoja ja muuta apua. Mitä tulee Maltaan, emme toimi vielä siellä operatiivisesti, mutta joka tapauksessa on jo luvattu Maltaltakin, että sieltä voidaan apua toimittaa. Tästä keskustelemme ensi viikolla ulkoasianneuvostossa ja myöskin osa neuvostossa, joka tapaa sitten ensi viikolla. Ja työstämme myöskin UNHCRn kanssa yhteistyötä näiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien tunnistamisessa ja pyrimme saamaan piakkoin analyysin aikaiseksi. Frontex on myös mukana analysoimassa tätä alueen tarvetta. Tunisiassa tietystikin on hyvin toiveikas tilanne ja me kaikki tuemme demokraattista kehitystä paikan päällä. Lady Ashton kävi siellä eilen tänään, keskusteli viranomaisten kanssa, olemme tukemassa vaaleja. Jos he haluavat, voimme tukea vaalien järjestämistä eri tavalla, pyrimme vahvistamaan muun tyyppistä tukea myöskin, jotta demokraattista kehitystä voidaan tukea. On taloudellista tukea tarjolla Keskustelemme myöskin erityyppisistä liikkuvuusohjelmista ja myöskin siitä mahdollisuudesta, että joitakin ihmisiä tulee Euroopan laillisesti. Ja myöskin olemme keskustelleet lahjoittajakonferenssista. Olen samaa mieltä herra Mauron kanssa ja muiden kanssa siitä, että meidän täytyy tarkastella aluetta kokonaisuutena. Ja monet olivat varsin yllättyneitä, kun Berliinin muuri murtui. Meillä ei ollut heti paikalla toimintasuunnitelmaa vetää takataskusta, mutta nyt tämä on pikkuisen erilainen tilanne. Mutta ihmiset pyytävät vapautta ja demokratiaa. Se on asia, jota Euroopan unionin tulisi tukea me tarkastelemme tätä naapuruuspolitiikkasuunnitelmaamme, koska se on nyt olosuhteiden valossa tarpeen ja Egypti ja myöskin muut alueen maat on otettava huomioon, kun mietimme kuinka voimme parhaiten käyttää eri välineitä ja varoja ja politiikkoja, jotta voisimme auttaa heitä mahdollisimman hyvin tuolla alueella näissä kehityksissä. Kiitokset kaikille, kiitokset rouva puhemies tästä keskustelusta. Uskon, että palaamme vielä asiaan, koska tämä on varmastikin vielä tulevaisuudessakin asialistalla, mutta haluan vakuuttaa teille vielä kerran, että komissio todella tarkkailee tilannetta tarkkaan ja olemme valmiita auttamaan niin Italiaa, Tunisia kuin myöskin muita alueella olevia maita. Kiitos. Merci, Madame Malmström. Kiitoksia, Arva Malmström. Tämä puheenvuoro päättää tämän keskustelun. Sitten siirrymme eteenpäin. Rova Omen Rättinen mietintö aiheena riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen. Annan nyt vähän aikaa, niin komission jäsenet voivat vaihtaa paikkaa, missä hän esittelijä mahtaa olla.